So we, we, we, we vote. Yeah. Yeah. Dear colleagues. Hyvät äh, kollegat. Oh, Dear colleagues, good morning. Hyvät kollegat, hyvää huomenta. Jatkamme nyt työtämme esityslistan mukaan. Pyydän anteeksi pientä kokouksen alun viivästymistä. Koordinaattoreissa käytiin pitkä keskustelu. Ilmoitan koordinaattoreiden päätöksistä myöhemmin. sitten kun sihteeristö on saanut työstettyä asian loppuun. Etenemme nyt aloittamalla äänestykset. Ensimmäisenä kohta neljä. Äänestys neuvoston direktiivistä, Silloin muutetaan direktiiviä 2011 kautta 11. Kyse on pakollisesta automaattisesta tietojenvaihdosta verotuksen alalla. Näin ollen Voisitte pistää äänestyskorttinne laitteisiin sisään? Okay. Um, amendment uh, 42. In favor. Tarkistus 72 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 43 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty Kompromissi kuusi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 47 puolesta. Tarkistus 7 puolesta. Vastaan. 47 vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 47 siis. 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 48 oli vedetty pois. Pyydän anteeksi. Meidän täytyykin äänestää tarkistukset 48 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 50 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan. Voidaanko tarkistaa koneellisesti? Hylät Eikö kone toimi? Pyydän anteeksi, mitä? Selvä, hylätty joka tapauksessa. 52 puolesta. Vastaan. Tyhjää, hylätty. 10 ja 54 puolesta vastaan, tyhjää. Uskoakseni hylätty, mutta tarkistetaan. Teidän koneenne toimii, Rodelvo. Hylätty. 53 sitten puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistetaanko? No, tarkistetaan. Tarkistus 53. Eikö totta? hylätty. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää, tarkistetaan. Uh, Adopted. 11 to 9. Uh... Tarkistus 13 sitten puolesta. Tyhjää, hylätty. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan. Tyhjää. Tämä täytyy tarkistaa koneellisesti. Tarkistus 22. Koneäänestys. yhdeksän äänin hyväksytty. But on Minulla äänestyskorttia, mutta olisin äänestänyt kyllä puolesta. Yeah. Puolesta siis. Selvä. yhdeksän ääniin sitten hyväksytty. 24 puolesta. Pyydän anteeksi. 23 korjaa puheenjohtaja. Puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty Tarkistus 31 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 32 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Kompromissi 5 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty Pyydän anteeksi hyväksytty. Korjaan puheenjohtaja. Tarkistus kolme puolesta. Vastaan. Tarkistetaan koneellisesti. Se on hylätty 10.11 11 ääniin hylätty. Tarkistus neljä puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 36 puolesta vastaan. Tyhjää Hyväksytty. 37. seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. 38 puolesta vastaan tarkistetaan koneellisesti. Tarkistus 38. Hyväksytty. Tarkistus 40. Ei, siitä, ei sekään hetkinen. Tästä tarkistuksesta äänestämme tarkistusta 40 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 5 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. 41 puolesta vastaan, tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Uskon, että se hyväksyttiin. Löysikö It has been adopted. Hyväksytty. Lausunto luonnos näin kokonaisuudessaan muutettuna puolesta. Tämä otetaankin koneellisesti. Pyydän anteeksi. Koneäänestys. Hyväksytty. 13 puolesta 9 vastaan yksi tyhjä ääni. Jatkamme sitten eteenpäin. Äänestämme nyt herra Karimin mietinnöstä. Jep. So, uh... Joten kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty Afko 5 puolesta vastaan. tyhjä Hyväksytty. Työllisyysvalikunnan kakkonen puolesta vastaan. tyhjä Hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Työsvalikunnan viitonen puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Työsyys kuusi puolesta vastaan. Tarkistetaan koneellisesti. Työsvalikunnan kuutonen hylätty 8.12 äänin. Tarkistus 4 puolesta. Tarkistus 6 puolesta. Against. Abstentions adopted. Vastaan tyhjä hyväksytty. Seitsemän puolesta. Vastaan tyhjää hyväksy pyydä anteeksi, hyppäsimme vahingossa tarkistuksen viisi yli. Näin minulla juuri kerrottiin, ja tänään sitä käymme tarkistuksesta viisi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta. Vastaan. Tarkistetaan koneellisesti. hylätty. 11, 11 äänen ja kaksi tyhjääkin ääntä siellä oli. Tarkistus 9 puolesta. Se onkin rauennotta. Pyydän anteeksi. Kompromissi 3 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 14 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Työllisyysvalikunnan tarkistus 8 puolesta Afko 19 puolesta vastaan. Tässä oli pientä hämmennystä oikealla laidalla. Afko 19 on nyt se, mistä äänestetään. Ja sama ranskaksi. Ja uudestaan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 15 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Tarkistetaan koneellisesti. hylätty 11 11 äänin ja kaksi tyhjää ääntäkin. Seuraavaksi meidän täytyy laskea kansanpuolen äänestäjät taikka äänet, koska kaikilla ei ole äänestyskorttia. So, so it works. Ai toimiko teidän koneenne? No pyydän anteeksi. Vote with card. Tämä on ensimmäinen kerta, kun äänestän kortilla. Uh, please, please to make sure. No otetaanpa uudestaan sitten tämä äänestys. Toinen osa tarkistusta 15. Hyväksytty. Kompromissi 5. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 17. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 18. Puolesta vastaan. tarkistetaan koneellisesti. Hylätty. Talousarvion valvontavaliokunnan numero 7 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Työllisyysvaliokunnan 16 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 19 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Työsvalikunnan 12 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Työllisyys 14 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 20 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 21 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 24 vastaan tyhjää. Luulen, että se hylättiin, mutta tarkistetaan. hylätty 10-11 äänin ja kaksi tyhjää ääntä. Kompromissi 7 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 33 puolesta. Vastaan. Tyhjää Täytyy tarkistaa. Hylätty. Tarkistus 34 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 35 puolesta vastaan, tyhjää, tarkistetaan koneellisesti. Tarkistus 35. Koneäänestys. Hyväksytty. 36 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 37 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. 38 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. Afko 6 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. Afko 7. Afko 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Afko 12 puolesta vastaan. Tarkistetaan koneellisesti. selkeästi hyväksytty. Työsvalkunnan ykkönen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Työsvalkunta neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Työsvalkunta kymmenen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kont kakkonen puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Kont 5 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kont 6 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kont 8 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kont 9 puolesta vastaan Tyhjää tarkistetaan koneisesti. Hyväksytty. Kont 11 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Afko 18 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Inta ykkönen puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Inta kaksi puolesta vastaan. Tarkistetaan koneisesti. Se on hyväksytty. Inta kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Nyt en ole ihan varma taaskaan. Pyydän anteeksi. Yksi ääni vielä antamatta. Hyväksytty. Inta neljä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Pyydän anteeksi, meidän täytyy tarkistaa tämäkin. Inta nelosessa ollaan. Inta neljä, koneäänestys. Hylätty ei kun hyväksytty, sanoo puheenjohtaja. Hinta viisi puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Inta kuusi puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus yksi puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Mietintö luonnos näin kokonaisuudessaan muutettuna puolesta vastaan. Pyydän anteeksi koneäänestys. Hyväksytty. Onnittelut herra Karimille. Sitten Olemme saaneet Rova McGinnisin paikan päälle. Hyvää huomenta teille. Haluaisin antaa nyt teille puheenvuoron. Sen asian osalta, josta me eilen keskustelimme. Rova McGinnis, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia ymmärryksestänne. Kiitoksia, että saan tänä aamuna puhua eilisen kuulemisen jälkeen. Niin, yön yli nukkuminen on antanut minulle aikaa pohdiskella eilispäivän esityksiä. Kiitos, että lähdimme tähän aloitteeseen. Mielestäni on erittäin tärkeää, että eilen järjestettiin tämä kuulemistilaisuus. Oma roolini parlamentin ähm, välittäjänä tai mediaattorina äh, lapsien oikeuskysymyksessä on nimenomaan löytää sellaisia ratkaisuja, jotka ovat perheen kannalta, koko perheen kannalta hyviä, niin että otetaan aina lapsen etu huomioon. Ja tästä tältä kantilta tätä asiaa lähestyn. Toki ymmärrän, että avioliitojen ja suhteiden hajoamis, hajoaminen on aina mutkikas asia. Rajat ylittävät avioliitot kasvavat jatkuvasti lukumäärältä ja vuoden 2003 2012 ähm, äh, kävi ilmi, että 2500 250 äh, lasta on kateissa joka vuosi, joista 30 prosenttia juuri äh, vanhempien eroriitojen vuoksi. Nyt olemme pyrkineet Bryssel 2 asetuksella korjaamaan Haagin yleissopimuksen aukkoja ja ongelmia, ja kyllä se on toiminutkin, mutta kun ajatellaan meidän huomioomme tulleita 90 tapausta, niin niihin liittyy useita sellaisia kysymyksiä, jotka liittyvät nimenomaan käytännön ja siis käytännön täytäntöönpano ongelmiin ja juridisiin ongelmiin. Esimerkiksi tuomioistuimen valinta, on ongelma, lapsen pysyvän asuinpaikan määrittelemisongelma, lapsen oikeus tavata molempia vanhempia, se, että lapset eivät yleensä saa oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ja viivästykset oikeusmenettelyissä ovat ongelmia. Käytännönkin ongelmia on ollut muun muassa hallinnolliset viipeet sekä viranomaistasolla että oikeudellisella tasolla – vanhemmille kommunikoinnissa on ongelmia, tapaamisoikeuksissa on ongelmia ja kommunikaatiovaikeudet lapsen ja sen vanhemman välillä, jolta lapsi on otettu pois. Jos ajatellaan niitä oikeudellisia ongelmia, joita me olemme huomanneet, ne liittyvät usein tuomioistuinten valintaan tai oikeudenkäyttöalueeseen, ja usein toisen jäsenvaltion toimivaltainen tuomioistuin ei aina ole täytäntöönpannut tuomioita asianmukaisella tavalla. Ja kun ajatellaan lapsen pysyvää asuinpaikkaa, niin sitä ei ole Bryssel kakkosessa määritelty. Here. Täällä nyt soi puhelin. Kertokaa heille, että minulla on kiire. En voi vastata puhelimeen. So the court in the EU country where the child was a bit... Niin. Ja äh, edelleenkin, jos äh, lap, siis se paikka, se paikka, jossa tuomioistuin sijaitsee, jossa lapsi viimeksi asui ennen sieppausta, niin on toimivaltainen. Mutta sitten meillä on sellaisia tapauksia, joissa kaksi tuomioistuinta väittää, että ne ovat tuomiovaltaisia, koska tämä ää, äh, pysyvä asuinpaikka, ei ole, sitä ei ole määritelty ja usein jäsen, va, vanhemmat ää, äh, menevät Ähm, Kahden eri tuomioistuimen ja väittävät, että molemmilla on tuomiovalta samassa asiassa ja tämä johtaa ristiriitoihin. Ja lapsen osalta äh, tällainen viivyttely aiheuttaa ongelmia. Asetuksessa meidän täytyy äh, asetuksen, asetuksesta keskustellessa meidän täytyy ymmärtää, että tämä on lapsen kannalta erittäin hankala asia, että tällaisia viipeitä tulee, joten pysyvä asuinpaikka-ongelma täytyy ratkaista uudessa asetuksessa. Sitten säännös, joka liittyy tuomioistuimen päätöksen pikaiseen toimeenpanoon, ei myöskään toimi käytännössä. Ja meillä on sellainen kokemus, että tällaista tuomioistuimen päätöstä ei panna asianmukaisesti kaikissa jäsenvaltioissa siten kuin pitäisi. Ja IPOLin tutkimuksen mukaan, tutkimuksen, joka koski lasten sieppausta, niin siinä todetaan, että että tuomioistuinten tulisi tehdä parempaa yhteistyötä jäsenvaltioiden kesken jo heti tämän riita-asian varhaisessa vaiheessa. Joskus tuomarien suorat yhteydet, suora kommunikaatio saattaisi vähentää viipeitä ja pitkiä menettelyjä. Ja toki täytyy muistaa, että tässä on lapsen etu kyseessä, että viivästyksiä halutaan torjua. Muistuttaisin myös tämän välitystoiminnan tärkeyteen. Sehän nyt on päällimmäisenä mielessäni. Niin, no ennen kuin puhun siitä enemmän, niin lyhyesti sanoisin, tai kertoisin, missä kohtaa Bryssel 2 tulisi parantaa. Ensinnäkin tämä asuinpaikka, tuomioiden täytäntöönpano, sääntöjen ja tuomioiden noudattaminen ja parempaa yhteistyötä tarvitaan keskusviranomaisten välillä. Se on asia, jota haluaisimme korostaa. Sitten tästä välitystoiminnasta ymmärrän, että eiliset keskustelut liittyivät asetuksen juridisiin ja teknisiin aspekteihin, ja sehän on erittäin tärkeää, koska tämän asetuksen tarkoitus on turvata lasten tilanne näissä hankalissa yhteyksissä. Mutta ollaan yhtä mieltä siitä, että jos perheriitoja ratkaistaan välitystoiminnalla, ja ystävällisesti, niin se saattaa avittaa monia. Se ei kaikissa tilanteissa tietenkään toimi, mutta silloin kun se toimii, se tarjoaa hyvän pragmaattisen tien vanhemmille löytää ratkaisuja perheilleen ja lapsilleen sen sijaan, että tuomioistuimet sälyttäisivät, langettaisivat tuomion. Se, että molemmat vanhemmat – saavat aikaan yhteisymmärryksen, auttaa tilannetta myös pitkällä tähtäyksellä. Se myös vähentää menettelyiden aikaa ja kustannuksia, sekin täytyy muistaa. IPOLin tutkimukset vuodelta 2012 rajat ylittävien sieppausten osalta, siinä suositetaan, että välitystoimintaa tulisi käyttää enemmän perheriitatapauksissa, avioerotapauksissa ja lasten sieppaustapauksissa. Ja Bryssel 2a-asetusta tulisi parantaa niin, että siinä suositeltaisiin välittömiä välitysjärjestelmiä. Ja kun ajatellaan näitä välittäjien, välittäjiä koskevaa direktiiviä, ja siinä rohkaistaan välittäjiä yrittäjiä, edistämään näitä ystävällismielisiä ratkaisuja, sopuratkaisuja. Meidän täytyy löytää jonkinlainen tapa rohkaista tuomioistuimia pitämään välitystoimintaa ensisijaisena ratkaisuna, joten minä vahvistaisin välittäjien roolia tässä Bryssel 2-asetuksessa, koska se saattaisi johtaa parempiin tuloksiin. Meidän täytyy ottaa mukaan tuomarit, lakimiehet ja viranomaiset paremmin mukaan. He varmasti osallistuvat jollain tavalla keskusteluihin, mutta eivät välttämättä vielä ymmärrä, kuinka tärkeää tällainen välitystoiminta on ja miten tärkeää se on ottaa huomioon asetukseen sitä uudistettaessa. Tiedän, että eilen komissio puhui äh, lasten sieppaus oikeudenkäyntien keskittämisestä. Eli meillä olisi kokeneita tuomareita, jotka, joilla on kokemusta nimenomaan lasten sieppaustapauksista. Se varmasti parantaisi sekä tuloksia että ähm, käsittelyn nopeutta. Sellaiset tuomarit, jotka tekevät läheistä yhteistyötä välittäjien kanssa, mm, heitä tarvitaan myös. Ja meidän täytyy luoda lähemmät suhteet toisaalta välittäjien ja toisaalta oikeudellisten viranomaisten ja tuomareiden kesken. Ja molemmat osapuolet toki tarvitsevat koulimista. Tämä olisi omiaan parantamaan asetusta ja mainitsin tässä jo tuomareiden ja lakimiesten kouluttamisen myös välitysasioissa. Tällä tavalla voitaisiin käyttää äh, Tähän koulutukseen voitaisiin käyttää muun muassa oikeusverkostoa ja sen äh, tarjoamia mahdollisuuksia. Lapsen etuhan on meillä päällimmäisenä mielessä ja sydämessä. Ja olisi tärkeää, että voisimme parantaa niitä osioita Bryssel 2, 2 jotka ovat kaikkein ongelmallisimpia. Me tiedämme, että meillä on 28 erilaista oikeusjärjestelmää, mutta meidän täytyy parantaa niiden perheiden ja lasten asemaa, jotka joutuvat tällaiseen rajat ylittävään tilanteeseen. Ja välitystoiminta onnistuu ainoastaan, jos se tapahtuu varhaisessa vaiheessa. Minun virastoni on esimerkiksi viimeksi kuluneiden 12 vuoden aikana onnistunut ratkaisemaan kaksi tällaista tapausta. Joskus me emme onnistu ollenkaan koska ne tulevat meidän käsittelymme liian myöhään ja ovat liian vaikeita ratkottaviksi, mutta silloin kun me löydämme kaksi osapuolta, jotka ovat valmiita keskustelemaan, niin tulokset voivat olla erittäin myönteisiä. Joten haluan kiittää teitä siitä, että sain käyttää tämän lyhyen puheenvuoroni. Kiitos. Thank you, madam, for your important... Kiitoksia näistä erittäin merkittävistä huomioista. Mitä tulee Brysselin asetuksen Bryssel kakkosen muuttamiseen. Kysyisin, onko kollegoilla mitään kysyttävää Rova McGinnisiltä. Puheenvuoropyyntöjä ei ole, joten kiitoksia paljon siitä, että kerroitte meille teidän mielipiteistänne ja kokemuksistanne. Jatkamme nyt sitten kohtaan 11 puheenvuoronsa Rouva Delvo. Kyse on kansaisten vapaan ja yritysten vapaan liikkuvan edistämisestä yksinkertaistamalla tiettyjen se sekirjon hyväksymistä Euroopan unionista. Rouva Delvo, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kuten te hyvin tiedätte, olemme juuri kolminkantaa neuvotteluissa. Meiltä meneillään ja tänä iltapäivällä on kolmikata keskustelu, joka mahdollisesti saadaan päätökseen myöskin. Seikka, joka tässä parlamenttia askalta. No, kerro mistä nyt on kyse. Se kanta, jonka parlamentti omaksui ensimmäisessä käsittelyssä, niin kaukan siitä kannasta, jonka neuvosto omaksui, koska kyse on siitä, että yksinkertaistaan asiakirjan menettelyä, hyväksymistä tätä menettelyä parlamentti otti tähän mukaan suuren joukon asiakirjaa tämän salaan. Neuvosto sitten loppujen lopuksi pitkien keskustelun jälkeen, jotka kestivät neljä vuotta, hyväksyi hyvin lyhyen listan asiakirja, julkisia asiakirja. Siellä on mukaan vain syntymätodistuksia, kuolintodistuksia, väestörekisteriotteita, avioliittotodistuksia ja suhteen rekisteröimisasiakirja. Me halusimme parlamenttina pidetä tätä listaa sitten uudelleen ja lisäsimme sinne kolme asiakirjaa tuohon luetteloon. Hengissä ollut todistus, tätä monet sinne vaativat. Toiseksi asiakirja, joka mahdollistaa sen, että kansalainen voi äänestää muussa kuin omassa kotimaassaan ja kolmas asiakirja olivat asiakirjat, jotka liittyvät siihen, että henkilöllä ei ole rikosrekisteriä. Nämä halusimme mukaan luetteloon. Samanaikaisesti onnistuimme pistämään tänne moni, monella kielellä nämä hakemukset. Aiemmin kieliä taikka näitä monikielisiä kaavakkeita oli vain neljä. Me onnistuimme lisäämään sen kymmenkuntaan tämän luettelon. Olisimme halunneet enemmänkin sinne asiakirjoja soveltamisalan mukaan. Loppujen lopuksi neuvottelimme sitten neuvoston kanssa uuden tarkastelusta kahden vuoden jälkeen, sen jälkeen kun asetus astuu voimaan, oli määrä tarkastella asiaa uudelleen. Komissio tuli siinä vaiheessa esittämään vaikutusarvion mahdolliseen muuttamisen osalta sen suhteen, mitä kaikki otettaisiin mukaan vielä soitensalaan. Esimerkiksi yritysrekisteritiedot, osa, luettelo yrityksen toimintaan osallistuvista henkilöistä, pätevyys, ammattipätevyys, asiat ja myöskin vammaisuuteen liittyvät asiat, todistus siitä, että on vammainen Nämä on onnistunut neuvottelman mukaan. Tässä nyt on kaksi kompastuskiveä vielä. Kiveä vielä. Ensinnäkin tiedotusvelvollisuus. Haluamme, että tekstissä on selkeä velvoite jäsenvaltioille kertoa kansalaisille, jotka pyytävät tällaista todistusta, että todistusta ei vielä tar- enää tarvita, mikäli tämmöistä virallista hyväksyntää ei tarvita, mikäli tämä asiakirja menee toisen jäsenvaltioon. Ja toinen kysymys ovat kustannukset. Nämä monikieliset kaavakkeet esimerkiksi ja mitä joutuu maksamaan tällaisten kaavakkeen saamisesta. Nämä haluttiin selventää. Tänä iltapäivällä pyritään saamaan lopullinen sopu asiasta aikaan. Neuvottelussa huomenna kiinnittyi siihen, miten epäluuloisia jäsenvaltioita suhteen yhden jäsenvaltion tunnustamaan asiakirjaa ei noin vaan haluta hyväksyä. Epäluuloisuus on vallitsevaa. Esimerkiksi ulkoasiaministeriöllä ulkoasiaministeriön antama asiakirjaa ei jossain toisessa jäsenvaltiossa enää paina paljoakaan. Nyt halutaan ottaa uusi imijärjestelmä käyttöön. Mikäli jäsenvaltion hallinnolla mitään epäluuloja jonkin asiakirjan suhteen, niin sitten voidaan käydä tietön vaihtoa ja sitten voidaan tämän imijärjestelmän kautta selvittää, onko asiakirja alkuperäinen vai ei. Asiakirjojen paikkansa pitämys voidaan uuden järjestelmän kautta varmentaa. Suuri epäluulo nähdäkseni oli nähty esimerkiksi neuvoston asenteissa. Neuvosto sanoi, että meillä on Haakin yleissopimus. Tarvitaanko tässä nyt vielä eurooppalaistakin sääntelyä, joka tulee tämän Haakin yleissopimuksen päälle vielä? Kuinka suurta intoa ei neuvoston puolella ollut pistää täytäntöön tätä uutta asetusta. Tästä syystä uskon, että komissio tietystikin aivan oikein teki, kun se ehdotti tekstiä, jossa otettiin lähinnä kansalaisten edut päällimmäiseksi. Kun unissa pyritään henkilöiden ja yritysten ja tavaroiden vapaten liikkuvuuteen ja yhteismarkkinoihin, niin uskon, että tässä vaiheessa on tärkeää, että poistetaan kaikki tällaiset turhat muodollisuudet. Tästä ei kukaan ole eri mieltä. Toivon mukaan me saamme vielä kompromissin syntymän tänään iltapäivällä. Kiitos. Thank you very much. Uh, any questions or comments from the members? Kiitoksia kovasti. Onko kommentteja? Ei näytä olevan puheenvuoropyyntöjä, joten kiitoksia kovasti esittelijälle ja jatkamme. Menemme kohtaan 13. Tarkastelemme tarkistuksia, joita on tehty mietintöön, joka koskee digitaalisten sisämarkkinoiden toimenpidepakettia. Äh, John Paske ei ole paikalla, mutta on paikalla. Chairman, thank you very Näin on. Minä olen Arnold Luron ECRn ryhmän äh, koordinaattori tähän asiaan liittyvissä kysymyksissä. Chambers on äh, pyytänyt minua lyhyesti esittelemään asian hänen puolestaan tarkoitus on nyt olla pitkittämättä keskustelua. Hänen kommenttinsa ovat seuraavat. Kun puhun ykkös, ensimmäisessä persoonassa ja sanon minä, tarkoitan häntä, en itseni. Olen tyytyväinen siihen, että aika monet kollegat ovat kiinnostuneita olleet tästä lausunnosta ja ovat, ovat tehneet muutosesityksiä vahvistakseen tätä tätä Imponia Itren oma valiokunta-aloitteisen mietinnön tehostamista, vahvistamista entisestään Strasbourgissa äh, oli, on tarkoitus vielä pitää sitten äh, varjoesittelyiden kokous, jossa voidaan sitten vielä pohtia näitä äh, muutosehdotuksia lopullista hyväksymistä silmällä pitäen. Minulla on muutamia muutosehdotuksia sitten, joita itsekin olen tehnyt täydentämään omaa luonnostani jota sitten toivottavasti kollegat tukevat. Jos ajatellaan tätä luovaa sektoria ja erilaisia tekijänoikeusseikkoja pitäisi ottaa sitten huomioon. Tarkastella myöskin sitten kilpailukyvyn säilyttämisen ja parantuvan kuluttajakokemuksen valossa kaikkia jäsenmaissa näitä järjestelmiä digitalisoidaan ja valta tai vähän virtaviivaistetaan. Hävisi mikrofoni. PK-sektori ja rajan ylittävä kauppa. Ja kysymys on, kyseessä on myöskin sitten näistä rajat ylittävissä tapauksissa tapahtuvista ilmenevistä perusteettomista hinnaneroista. Ja sitten myöskin palveludirektiivin puutteet jotka ovat selvät, kun näitä asioita on tarkoitus säädellä luovella, luovien, luovan sektorin palkkatason ylläpitäminen Marrakesin yleissopimuksen nojalla on erityisen olennaista. Erityisesti myöskin sitten vammaisten mahdollisuuksia saada näitä palveluja pitää kehittää teknologinen ja, ja formaattiin liittyvä neutraalius on niin ikään olennaista. Avoimuus copyright-maksujen suhteen jäsenmaiden välillä on niin ikään tavoittelemisen arvosta. Toistan tässä myöskin sen, miten tärkeää internetin palveluntarjoajien ja muiden verkkopalvelun tarjoajien roolista tässä varmaankin johdattaa vilkkaaseen keskusteluun. Yhtiölaki on, tai sopimuslainsäädäntö on toinen seikka, joka varmaankin tätä entisestään tehostaa, jos ajatellaan, että millä, miten tärkeää on saada nykylainsäädäntö yhdenmukaiseksi olemassa olevan lainsäädännön kanssa näinä entistä digitalisoitun meidän sisältöjen aikana. Poliittisten ryhmien verjoesittelyjen ja muiden ryhmän edusti, ryhmien edustajien kanssa odotan vilkasta hedelmällistä yhteistyötä. Muuta on tullut jo esimerkiksi yleisestä tekijänoikeus puitteistosta, johon, jossa on sivuttu ja käsitelty useitakin ulottuvuuksia koskien tähän näyttöön perustuvaan ehdotukseen ajatellen rajat ylittävää saatavuutta. Olen laatinut minun mielestäni hyvän tasapainoisen kompromissin näistä ehdotuksista ryhmille. Mitä tulee tekijänoikeuskorvausten poikkeuksiin, haluan tässä yhteydessä hiukan ilmaista huoleni näistä näiden kustannusten maksujen harmonisoinnista, erityisesti mitä tulee yksityiseen kopiointiin ja sen vaikutuksen kuluttajakseen. Sitten myöskin näiden välittäjä tahojen vastuu internetissä. Monet haluavat poistaa kaiken mahdollisimman vastuun ja sitten on toisaalta sellaisia, jotka haluavat erityisesti näitä vastuukysymyksiä myöskin välittäjien osalta käsitellä minä olen niinkin itsekin huolissani oikeusperustasta ja siinä mielessä olen yhtä mieltä kollegojen kanssa, jotka ovat huolehtuneita kuluttajaliittojen kanssa näistä seikoista. On tärkeää, että me suhtaudumme harkitusti ja tasapuolisesti näihin eri ulottuvuuksiin. Tässä on erityyppistä oikeudellista sisältöä, joka on hyvä myöskin ottaa huomioon tekijänoikeuksien täytäntöönpano. Siinä on Äh, koko joukko erilaisia sivu, äh, oheisongelmia, esimerkiksi kuluttajien valistuneisuuden parantaminen ja tämä alan äh, tarkkailu- ja seurantavirasto voisivat, voisi myöskin siinä tehostaa roolia niin, että varmistumme siitä, ettei näitä, tätä lainsäädäntöä millään tavalla sitten rikota. Voitaisiin katsoa myöskin tämä sopimusoikeudellisesti tarjolla olevia kompromisseja, joita olisi hyvä ehkä ottaa harkintaa parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä täysistunnossa. Nämä ovat, luovat tällaisen pohjan. Baski haluaa kiittää kollegoita tästä kiinnostuksesta ja hän odottaa kiinnostuneena, että, että hän saa kuulla sitten, mitä täällä tänään sanotaan jotta tämä valiokunta sitten tähän digitaaliseen yhtenäismarkkinastrategiaan voi kantaa oman merkittävän kortensa kekoon. Kiitoksia, Sereda. Thank you very much. Kiitoksia kovasti <clears throat> esittelijälle. Tai oikeastaan hänen edustajalleen. Arvostan kovasti sitä, mitä sanoitte. <clears throat> Tämähän kuuluu äh, meidän toimivaltoihimme ja me keskustelimme jo aiemmin siitä, että meidän täytyy ottaa huomioon toimivalta-asiat, kun komissio tekee ähm, säädösehdotuksia. Ja on tärkeää, että me keskustelemme äh, kahdessa oma-aloitemietinnössämme copyright-asioista. Siksi meillä on kykyä mennä yksityiskohtaisemmin pohtimaan sitä, miten komission ehdotuksista pitäisi mennä eteenpäin. Ja se, tai niitä, miten niitä tulisi työstää, ja se, mitä nyt esittelijältä kuulin, niin kuulostaa minusta hyvältä. Mehän olemme jo keskustelleet pitkällisesti siitä, että parannuksia tarvitaan muun muassa rajat ylittävän saatavuuden kannalta, mutta jos komissio ehdottaa esimerkiksi siirrettävyyttä, niin tarkoittaako se sitä, että henkilö kulkee jäsenvaltiosta toiseen tavallaan omassa kuplassaan. Tällä hetkellä hän geoblokkaus toimii ainoastaan IP-osoitteen kautta, mutta jos me otamme tällaisen kannettavuuden mm, portabiliteetin käyttöön, niin tarkoittaako se sitä, että yksilön täytyy identifioitua, <clears throat> yksilöityä mm, yksityiskohtaisella tavalla, tai vai mitä se tarkoittaa? Ja täytyy myös pohtia, mitkä ovat ne komission juridiset välineet, mm, joita se aikoo käyttää. Muistelen vielä kaapeli- ja satelliittidirektiiviä, joka liittyy esimerkiksi suoratoistoon tai video on demand-käytäntöön. Joten näihin kaikkiin asioihin täytyy kiinnittää huomiota. Mehän tiedämme myös enemmän, minkälaisia poikkeuksia voitaneen tehdä jatkossa. Aiemmin me kävimme pitkällistä keskustelua siitä, miten tulisi tehdä ero kaupallisen ja ei-kaupallisen käytön välillä. Ja kun me puhuimme panoraamaoikeuksista, niin huomasimme, että tällainen ähm, äh, erottelu ei ole toiminut. On keskusteltu paljon siitä, mikä loppujen lopuksi on äh, kaupallista ja mikä ei kaupallista. Ja kun me teemme uusia tekstejä esimerkiksi tietojen louhinnasta, niin täytyy olla kieli keskellä suuta, jotta emme lankea samaan ansaan. On muistettava, minkälaisia ongelmia meillä on ollut tämän eron eron eronkäynnin tai rajankäynnin välillä, kun puhutaan kaupallisesta ja ei-kaupallisesta. Eli tässä kohtaa ei kannata keksiä mm, pyörää uudestaan Aiemmassa mietinnössä parlamentti on jo ilmaissut ilahtuneisuuteensa komission ehdotukseen, ja nyt on aika ryhtyä toimiin sen täytäntöönpanemiseksi. Komissio on itse tunnustanut, että näyttöä tarvitaan vielä mm, copyright-lainsäädännön ja immateriaalioikeutta koskevan lainsäädännön toteuttamisessa, ja tämän valiokunnan täytyy antaa oma panoksensa, pitää huoli siitä, että tällaista näyttöä tulee. Olen tehnyt muutosehdotuksen, joka liittyy niin kutsuttuun notice and takedown-menettelyyn. Komissiohan haluaa mm, sitä vielä tarkastella lähemmin. Tämä on mielestäni oikein hyvä lähestymistapa, että on yhteiset säännöt, jotka koskevat notice and takedown menettelyä, mutta jos meillä ei ole harmonisointia riittävästi, niin mikä sitten neuvoksi? Jos yrityksen mm, täytyy esimerkiksi kopioida sivu, rikkomusilmoituksesta, niin täytyykö tämä sivu kopioida siinä maassa, jossa yritys on, vai siitä maasta, josta tämä rikkomustiedotus tuli tai ilmoitus tuli? Ja tällaisessa tapauksessa erilaiset poikkeukset olisivat pätemättömiä, koska jos ne eivät ole samanlaiset kaikkialla Euroopassa, niin niistä ei ole mitään hyötyä. Joten on selvää, että sitä harmonisaatiota tarvitaan. Ja kun puhutaan näistä välimiehistä, välikäsistä, niin olen iloinen siitä, että esittelijä on täsmentänyt kantojaan tästä asiasta. En usko, että tarvitsemme uutta, tai en usko, että uusi määritelmä nyt Pandoran lipasta aukaisisi. Mm, toisaalta E- e-kauppadirektiivi tarjoaa aika hyvän pohjan rajat ylittävälle toiminnalle. Meidän täytyy myös tarkastella sitä konsultaatiota, jota komissio on toteuttanut välimiesten vastuusta viime vuosina ja on otettava myös siitä saatu näyttö huomioon. Ja sitten maksuista puheen ollen. Tämä on tällainen elefantti olohuoneessa, kun puhutaan digitaalisista sisämarkkinakysymyksistä, koska yhtäältä se on aika hankalasti harmonisoitava poikkeus, koska eroavaisuudet jäsenvaltioiden välillä ovat niin suuret, mutta kyllä meidän on toisaalta myös ymmärrettävä se, että erilaisia tuotemaksuja on, ja se on yksi suurin este digitaalisille sisämarkkinoille, kun puhutaan copyright-poikkeuksista, ja meidän täytyy ainakin keskustella tästä asiasta. Eli että miten voisimme saada aikaan suurempaa harmonisointia tällä alueella, koska eihän ole hyväksyttävä sellainen tilanne, että tavaroiden tuottajat joutuvat maksamaan hinnan tai maksun kahdesti, kun tavaraa siirretään maasta toiseen. Tämä on sellainen alue, jolla täytyisi saada aikaan edistystä. Täytyy pohtia minkälaista vahinkoa yksityisestä kopioinnista koituu, jos ylipäänsä minkäänlaista, ja meidän tulisi saada aikaan tilanne, jossa tämä vahinko lasketaan niin, että laskeminen perustuu selkeään näyttöön, eikä se vaihtele maittain. Odottelen mielenkiinnolla yhteistyötä esittelijän kanssa ja varjoesittelijöiden kanssa, ja me varmasti voimme kantaa kortemme kekoon tekemällä konkreettisia täsmällisiä suosituksia komissiolle siitä, miten näitä toimia tulisi toteuttaa. Siis juuri näitä toimia, joita komissio itse ehdottaa IP-asioissa <clears throat> ja copyright-asioissa. Kiitoksia kovasti, Hannibal. Thank you, Chair. Um, and... Kiitos puheenjohtaja. Kiitos myös esittelijälle ja Luelille tästä mietinnöstä joka tietystikin herättää paljon mielenkiintoa. Hienoa, että tuottajien samat palkkiot, tekijöiden samat palkkiot ovat tässä merkittävässä asemassa. Copyrightin syy on juuri tämä. Ja hienoa, että tämä pidetään asian keskustelussa aina mukana, koska ilman copyrightia, tekijänoikeuksia eivät tekijät saisi korvauksia Hienoa, että tämä on tässä mukana. Ja toivon mukaan tätä voidaan vielä vahvistaa tätä puolta. Ja Marrakeshin yleissopimukseen myöskin pitäisi viitata. Sitten poikkeuksista ja rajoituksista. Kun keskustelimme äänestimme Reiderin mietinnöstä, hyvin paljon käsiteltiin poikkeuksia ja rajoituksia. Olen samaa mieltä kyllä siitä, että tämä on vaikea aihe. hieman varoittaisin harmonisoinnista poikkeuksien ja rajoitusten kohdalla, koska jäsenvaltioiden copyright-lainsäädäntö on hyvinkin monenlaista vaihtelemaasta toisen ja täysimittainen harmonisointi ei ole toimiva ratkaisu. Tuo mainitsemani mietinnön yhteydessä, jonka parlamentti hyväksyi, hyväksyi otettiin käyttöön miniminormi-ajatus, eli minimi tasoista pitäisi, ha, minimitason harmonisoinnista pitäisi sopia, siitä miten jäsenvaltioiden vähintäänkin täytyy tehdä. Koulutus on ilmeinen esimerkki. Tuollainen voisi toimia ja tälle tielle meidän nähdäksemme, meidän minun nähdäkseni pitäisi mennä. Olen täysin siis samaa mieltä siitä pitkälti, mitä Ravas Reida sanoi, mutta nyt tällä hetkellä ollaan minimitasolla. Juuri tällä tavalla meidän pitäisi lähestyä tätä asiaa. Sovereita puhui kaupallisista rajanveroista. Tämä on vaikea ongelma. Esimerkiksi teksti ja tieto kysymykset, data mining kysymys, tietolouhinta Tämäkin suhteen voitaisiin enemmän tehdä, että minimistandardi, miniminormi käsite on se, jota tässäkin kannattaa perään kuuluttaa. Ja valvontakysymys. Yksi ongelma sisämarkkinoilla on se, että sisämarkkinat muuttuvat niin nopeasti ihmiset, että tämän ovat todennetkin, että me tarvitsemme jonkinlaisen keinon tulevaa varmistaa tämä teksti sellaiseksi, että tämä on oikeudesta varmuutta ja tämä kestää myöskin tulevaisuuden koettelemukset, koska muuten tästä ei tule niin tehokasta ja toimivaa kuin mitä se voisi olla. Tämäkin täytyy pitää mielessämme. Tässä jälleen kerran seikka, josta puhuttiin Reida mietinnössä, mietinnössä, jonka valiokunta hyväksyi. Sitten lopuksi vielä välimiesten, välikäsien toimista eri foorumeista. Komissio aikoo tehdä ehdotuksen näiden osalta, mutta meidän täytyy varmistaa, että välikäset, välikädet kantavat oman osansa vastuusta, koska näillä on avainrooli sen varmistamisessa, että sisämarkkinat ja digitaaliset sisämarkkinat toimivat kunnolla, mikäli välimisten toimintaan ei puututa. Muuthan näistä eivät liity millään tavalla EUn ja kaikki eivät ole samaa mieltä säännöistä ja normeista Joten tähän ohjelmaan täytyy tarttua. Tämä tärkeä asia. Toivoisin, että tämä otettaisiin digitaalisten sisämarkkinoiden prioriteettien joukkoon. Mikä tämä asia otetaan kuntoon? Välimiesten rooli, välittien rooli ja se, että tekijät saavat kunnollisen palkkion ja otetaan käyttöön miniminormit, niin katsoisin, että nämä kolme asiaa ovat ne asiat vähintäänkin, jotka täytyy saada hoidettua kuntoon. Thank you very much, uh, Mr. Maulu. Kiitoksia, Maulu. Grazie Presidente, cercherò di... Kiitoksia puheenjohtaja. Pyrin puhumaan lyhyesti, koska monet kollegat ovat jo sanoneet sen, mitä ajattelin sanoa. Minä olen ehdottanut useita tarkistuksia, joiden tarkoitus olisi harmonisoida copyright-järjestelmää ja siis online-oikeuksia. Tarvitsemme uudistuksen, joka mahdollistaa sen, että kunnioitetaan paikallisia omintakeisuuksia ja kulttuurisia er- eroavaisuuksia Euroopan maissa. Ja lisäisin vielä äh, sen, että tarvitsemme parempaa yhteistyötä äh, kaikkien niiden toimijoiden kesken, jotka ovat tässä arvoketjussa, niin että äh, laillista sisältöä voidaan laillisesti jakaa verkossa. Ja kun puhutaan verkossa olevasta tiedosta, niin jokaisen täytyy kunnioittaa tekijän oikeuksia, jotka täytyy voida myös määrittää niin ex ante kuin ex post menetelmälläkin. Eli tässä erittäin lyhyesti kuvasin omat tarkistukseni. Kiitos. Thank you, Mr. Zviefka. Kiitoksia, Mr. Dziękuję panie przewodniczący. Ja kilka uwag. Kiitoksia puheenjohtaja. Muutama huomio. Radefin äh, nimissä, joka äh, ei pääse tänään olevan täällä paikalla, vaikka onkin paljon seteliä. Tässä äh, on jo aika paljon sanottu niitä ajatuksia, Tähänkin hänkin miettii Jampanski on aika tiiviisti tehnyt työtä varjoesittelijöiden kanssa, mikä on aina eduksi ja hyödyksi. Ja kaikkihan me tässä puhumme digitaalisten sisämarkkinoiden potentiaalista. Ja, ja, ja tässä on nyt hyvä tietysti kyetä valjastamaan tämä energia. Ja, ja kysymys on vain, miten sitä nyt sitten hyödyntää ja, ja, ja lisäksi vielä äh, siitä, että kuka sen sitten valjastaa, kuka sitä hyötyy tästä uudesta energiasta, kansalaiset, kuluttajat ja yrittäjät varmaankin tasapuolisesti. Ja, ja näin me olemme äh, todellakin kiinnostuneita siitä, että kaikki tapahtuu avoimesti ja luoda sitten oikeusperusta sille, mikä on oikein ja mikä ei ole oikein. Olen aivan yhtä mieltä edustaja Hannibalin kanssa siitä sen suhteen, mitä hän totesi näiden digitaalisten markkinoiden nopeasta muutoksesta. Ja siinä on sitten lainsäätäjänä vaikea pysyä perässä. Lainsäädännön täytyy olla riittävän joustavaa siltä osin. Ja meidän pitää miettiä siitä, että, että kaikki tässä ketjussa, loppukäyttäjä ja, ja tuottajat – ja varsinaiset selentuottajat, kirjailijat ja muut äh, toimijat osallistuvat sitten tasapuolisesti tähän ketjuun, tuotantoketjuun. Ja, ja kaikki sitten ovat oikeutettuja tasapuoliseen reiluun kohteluun. Äh, meidän valiokuntamme No, ryhmämme siis haluaa tukea suurita osaa tästä nivottavasta paketista. On hyvä yrittää todella työstää sellaisia ratkaisuja, jotka voisivat olla tehokkaita ja jotka todellakin sitten pystyvät hyödyntämään tämän potentiaalin, joka digitaalisissa sisämarkkinoissa piilee. Muutama seikka kollegoiden kollegojen kommenteista. Niistä olen aika pitkällä yhtä mieltä, mutta on todella tärkeää, että, että tämä kaikki toteutetaan tehokka- voidaan toteuttaa tehokkaasti. Tällä tavoin voidaan ainoastaan varmistaa se, että nämä, tämä luova porras siellä taustalla voivat sitten hyötyä todellakin tästä ja heitä sitten käytetään hyväksi tätä lainsäädäntöä luotaessa ja näin loppukäyttäjän eh, kontolle sitten lankeaa se suurin hyöty tästä kaikesta työstä. Se on, tärkeää tärkeä eh, on eh, tärkeää, että tekijänoikeudet, tekijänoikeudet sitten käsitellään tasapuolisesti ja reilulla tavalla. Tämä on kaiken luovan toiminnan perusta vain tällä tavoin voimme varmistaa myöskin sen, että uusia äh, sektoreita tästä arjen, arjen elä, elämästä, kuten nämä digitaaliset tuotteet ja muut, voivat olla hyödyksi tällä saralla. Äh, nämä äh, tuottajat, internetvälittäjät, sisällöntuottajat, kaikki ovat tässä tasa-arvoisessa asemassa siltä osin, mitä tulee heidän roolinsa, niin että saamme, saamme digitaalista markkinoista niin toimivat sellaisen juuri, toimivan kokonaisuuden kuin mikä on hakusessa. Kulttuurista moninaisuutta tässä sivutaan niin ikään, ja sitä on todellakin syytä tukea tämä territorialisuus tässä tulkoon todellakin näkyville niin, että voimme tätä kulttuurista moninaisuutta sitten senkin kautta suojata ja sen jatkonkin turvata. Seuraavaa sitten haluaisin sanoa tästä jatkokäsittelystä. Mm, mm, meidän pitää tehdä sellaisia välineitä todellakin, jotka sitten kykenevät valjastamaan tämän täällä näillä markkinoilla piilevän ja tarjolla olevan potentiaalin ja vahvistaa online tai no, internetissä tapahtuvaa kaupan, katoa, ää, äh, kaupan tekoa ja myöskin katsoa, että äh, tämä on sitten kaiken kattavaa ja tästä sisämarkkinat pitää, sisämarkkinoidenkin pitää kyetä antamaan oma pontimensa äh, ja äh, näytellä rooliansa myöskin sitten elinkeinoelämän virkistämiseksi. Tässä on erilaisia menettelytapoja tarjolla ja siltä osin haluaisin viitata IMKAN, IMKON ja ITREN yhteisen eh, mietintöön. Sekin on valiokunta-aloitteinen ja sen osalta eh, haluaisin muistuttaa, että eri, eri valiokuntien toimivaltuudet ja toimiala pitää myöskin sitten, toimivalta pitää tässä huomioida – toisaalta meillä on tämä kansainvälinen kauppa-oikeus, toisaalta siviilioikeus ja sopimusoikeuskin tähän oman lusikkansa tähän soppaan työntää. Pitää nyt pitää huolta siitä, ettei meidän toimivaltuuksiamme tässä sitten taas poljeta. Geringer. E, dziękuję panie przewodniczący. Ja również e, chciałam się dołączyć do... E, Kiitos puheenjohtaja Haluaisin yhtyä siihen, mitä juuri kollega sanoi. Minäkin kiitän tästä mietinnöstä, joka täällä tänään esiteltiin. Muutama huomio vain. Huomio, jotka minun nähdäkseni ovat merkittäviä. Kun me pyrimme yhtenäisiin sisämarkkinoihin ja se, että ylipäänsä saadaan digitaaliset sisämarkkinat toimimaan, tätä varten meidän täytyy Ajatella tekin oikeuksia. Territoriaalisuus periaate on yksi periaate, mutta tässä pitäisi määritellä koko Euroopan unioni yhdeksi alueeksi. Vain silloin tuottajat ja loppukäyttäjät omaavat mahdollisuuden hyödyntää tätä kaikkea avointa lainsäädäntöä, selkeä lainsäädäntöä tarvitaan. Sitten että saavata myöskin toimintavarmuutta, oikeusvarmuutta. Ja ma- tämä mahdollistaa sen, että he voivat täysimittaista hyötyä digitaalisista sisämarkkinoista. Toistaiseksi jotkut jäsenvaltiot ovat olleet erivällä kannalla. Meidän täytyy pyrkiä yhtenäistämään tilanne, koska muuten tulee olemaan hyvinkin vaikeaa saada sisämarkkinat toimimaan kunnolla digitaaliset sisämarkkinat. Lopullisena tavoitteena pitäisi olla täysimittainen harmonisointi, koska muuten me pelkästään vain keskustelemme ja keskustelemme ja keskustelemme. Mitä tulee sitten verkkovälitteisiin palveluihin, nekin pitäisi selkeästi määritellä. Meidän täytyy olla myöskin varovaisia ja huolellisia ja määritellä vain sellaiset asiat, jotka ovat nyt asianmukaisia määritellä. Mikäli joku ajaa autolla valtiosta A valtion B, ja onko kyse silloin yrittäjästä, liikukaan siksi maasta toiseen, mikäli joku sanoi esimerkiksi, että vasta mikäli on, tulee ongelmia vasta sitten, tai mikäli väärennettyjä tuotteita viedään maasta toiseen maanteitse, taikka sitten tarjotaan internetin välityksellä. Meidän täytyy varmistaa, että oikeutta sovelletaan semmoisella tavalla, ja nämä maksut, joista on puhuttu, ne täytyy saada katettua, koska muutoin nämä verkkovälitteiset välikädettä eivät voi tarkistaa, onko kyse väärästä tuotteesta vai ei. Siksi ehdotamme jotakin muutosesityksiä ja tarkastuksia, jotka menevät tähän suuntaan. Olin iloinen jo, tai iloitsen jo etukäteen jatkokeskusteluista. Äh, Kiitoksia. Muita puheenvuoropyyntöjä. A. Ah, Andersonhan siellä huitoo. Very briefly, since it hasn't been... Ihan lyhyesti, koska te eivät muuta ole vielä maininneet. Minä laadin muutosehdotuksen koskien pienyritysten ongelmia, kun he yrittävät käyttää sellaisia ää, tiettyjä standardeja, ICT-standardeja patenttilainsäädäntö, sen patentit, joilla niin jotka niitä suojaavat, tekevät niistä mahdottomia pienyritysten käyttää, eh, koska ne eivät ole tällaisia avoimen koodin eh, eh, ohjelmia ollenkaan. Siitä olen tehnyt oman muutosehdotuksen. Haluaako esittelijä reagoida? Ihan lyhyesti vain. Haluan kiittää kollegoita kommenteista. Pari seikkaa seikkaa. Tietysti välitän kaiken tämän äh, tiedon varsinaiselle esittelijälle ja hänen avustajansa ovatkin tällä korvahöröllä jo kuunnelleet. Niin, minua ää, ähm, oikein, oikein pani merkille sen, että tässä valiokunnassa esitettiin aivan samankaltaisia kommentteja kuin omassa valiokunnassani. Ja siksi suhtaudunkin erittäin optimistisesti tähän koko asiaan. Äh, tämä vaikuttaa oikein lupaavalta, että tässä ollaan näin yksimielisiä. Erityisesti kiinnosti tämä viittaus maantiehen, tämä analogia. Se oli oikein hyvä ja kuvaava, oikein hy- hyvä ja valaiseva esimerkki. Ja lopuksi sanoisin, että tietysti tämä Safe Harbor-konsepti kiinnostaa minua kovasti se, mitä tuomioistuimen päätöksen jälkeen tapahtuu. Eli tässä valossa se kiinnostaa, miten tehokkaammat digitaaliset sisämarkkinat vielä voivatkaan toimia. have... No niin. <clears throat> Nyt olemme saaneet kohdan 13 käsitellyksi. Menemme kohtaan numero 14. Tässähän on kyse liikenneonnettomuuksien vanhentumisajoista. Minä itse olen esittelijänä tässä. Joten hyvät kollegat, ihan alkuun haluaisin kertoa teille, että samankaltainen oma-aloite mietintö kuin se, mistä me tänään keskustelemme, tehtiin vuonna 2006 jurissa ja sen otsikkona oli vanhenemisajat rajat ylittävissä onnettomuustapauksissa. Ja Diana Wallishan oli esittelijänä. Sitä seurasi Euroopan parlamentin päätöslauselma helmikuussa 2007. Tässä mietinnössä pyydettiin komissiota tekemään tutkinta siihen, minkälaisia vaikutuksia erilaisilla vanhenemisajoilla on sisämarkkinoilla ja erityisesti miten nämä vaikuttavat kansalaisten perusvapauksiin perussopimuksessa taattuihin sellaisiin. Ja pyydettiin myös komissiota laskemaan ne <clears throat> tapaturmat, joissa, joihin liittyy rajat ylittävä elementti. Ja ähm, pohtimaan, minkälaisia ongelmia äh, loukkaantuneet autonnettomuuksissa loukkaantuneet henkilöt saattavat kohdata erilaisten vanhenemisaikojen vuoksi. Tämä saa, pyydettiin, että komissio pohtisi esimerkiksi vanhenemisaikojen harmonisointia ja muita vastaavia keinoja ja pyydettiin, että komissio esittäisi ehdotuksen vanhenemisajoista silloin, kun kyse on onnettomuuksissa, joissa on tapahtunut joko loukkaantuminen tai jopa kuolema. No, komissio on reagoinut muu, la, päätöslauselmaan. Se teki tutkimuksen, joka koski uhreille maksettavia korvauksia onnettomuuksien jälkeen. Ja siinä myös verrattiin kansallisia käytänteitä, analysoitiin ongelmia, arvioitiin erilaisia mahdollisuuksia parantaa uhrien osaa rajat ylittävissä <clears throat> liikenneonnettomuustapauksissa. Tällaisen asiakirjan komissio siis tuotti vuonna 2008. Tässä tutkimuksessa todettiin, että ensinnäkin merkittäviä eroavaisuuksia jäsenvaltioiden välillä on, kun puhutaan vanhenemisajoista. Ja tästä koituukin vääristymien riski. Ja komissio yksilöi erilaisia linjausvaihtoehtoja, jotka lähtevät siitä, että ei tehdä mitään ja päätyvät muun muassa siihen, että perustettaisiin eurooppalainen tuomioistuin, joka noudattaisi nimenomaan EUn yhteisiä sääntöjä, jotka liittyvät vanhenemisaikoihin myös asetusta ehdotettiin. Komissio on nyt aloittanut kaksi julkista kuulemista, toisen vuonna 2009 ja toisen vuonna 2012. Äh, tarkoitus on yksilöidä niitä ongelmia, joita liikenneonnettomuuksien uhreilla voi olla, kun he pyrkivät saamaan korvausta äh, ja minkälaisia, miksi, millä tavalla ongelmat johtuvat nimenomaan vanhenemisaikojen eroavaisuuksista. Vuonna 2012 komissio siis teetti toisen konsultaation ja silloin sidosryhmiä pyydettiin pohtimaan keinoja puuttua tähän asiaan. Ensimmäinen optio oli se, että parannettaisiin sitä tietoa, jota annetaan onnettomuusuhreille konkreettisissa tapauksissa ja että tämä olisi vapaaehtoista. Optio kaksi olisi se, että parannettaisiin eh, tietoa ja tiedonantoa, ja se olisi pakollista. Optio kolme on se, että parannettaisiin ylipäänsä vanhenemisaikoja koskevaa tietoa. Optio neljä otettaisiin käyttöön uusia sääntöjä, joiden avulla harmonisoitaisiin vanhenemisaikoja liikenneonnettomuustapauksissa, rajat ylittävissä sellaisissa. Tästä kaikesta huolimatta komissio ei ole vielä Komissio ei ole vielä esittänyt mitään erityistä lainsäädäntöehdotusta. Tämän lainsäädännön tarkoitus, tai oikeastaan tämän oma-aloitemietinnön tarkoitus on palauttaa tämä aihe keskustelupöydälle ja tehdä selkeitä suosituksia, jotka vakuuttaisivat komission siitä, kuinka tärkeää tähän asiaan on puuttua. Nyt on syytä muistaa, että vanhenemisajoilla on väliä ja niihin täytyy puuttua eu tasolla. Näinhän suositetaan myös vuoden 2014 kertomuksessa, jonka perusoikeusvirasto on tehnyt. Ähm, tällaiset vanhenemisajat ovat tärkeitä, jotta voidaan äh, varmistaa oikeudellinen varmuus ja kiistojen äh, kestoaika. Ihmisellä on myös perusoikeus saada oikeus suojaa, koska äh, tarpeettoman lyhyet vanhenemisajat voisivat estää oikeuden saatavuutta EU:ssa. Ja tätäpä taustaa vasten täytyy lisätä, tähän keskusteluun täytyy lisätä kaksi parametria. Ensinnäkin rajoitusajat vaadetapauksissa ovat vaihtelevat jäsenvaltioissa. Erityisesti sen vuoksi, että Manner-Euroopassa otetaan huomioon vanhenemisajat, nimittäin siis se aika, jonka täytyy kulua umpeen. Common law-maissa on ainoastaan aivan omanlaisiaan vanhenemisaikoja, jotka liittyvät siihen, mihin päivämäärään saa mennessä vaade täytyy esittää, vaikka vaade sinään ei vanhene. Ja koska tällaisia, ja koska jäsenvaltioiden välillä on myös eroavaisuuksia siinä, koska tämä aika alkaa niin kutsutusti juosta, ja missä määrin on mahdollista keskeyttää tämä ajan juoksu. Rajat ylittävissä onnettomuustapauksissa aikarajat jotka liittyvät siihen, milloin vaateen saa esittää, vaihtelevat maittain. Rooma 2 asetuksen artikla 15 otetaan toki huomioon. Kansalliset säännöt, jotka liittyvät vanhenemisaikoihin, ovat erittäin mutkikkaita ja uhrit eivät välttämättä tunne sen jäsenvaltion sääntöjä, jossa matkustavat. Tämä yhdistettynä vanhenemislainsäädännön eroavaisuuksiin saattaa johtaa epätoivottaviin seuraamuksiin uhreille, luo tarpeettomia esteitä oikeuden hakemiseen ja aiheuttaa myös kohtuuttoman kalliita oikeudenkäyntejä. EPRS on ottanut yhteyttä Jenny Papadassiin, jotta jotta saataisiin tutkimus siitä, minkälaista lisäarvoa EU:ssa koituisi, jos saataisiin yhteistä lainsäädäntöä vanhenemisaikoihin liittyen. Tämä tutkimus saataneen marraskuun lopussa ja se toimii pohjana seuraavalle julkiselle kuulemisellemme, jonka järjestämme vanhenemisajoista kuuleminen tapahtunee vuoden 2016 ensimmäisellä puoliskolla ja sinne kootaan yhteen AO-organisaatioita, EU-instituutioita ja alan toimijoita. Haluan kiittää teitä huomiostanne. Tässä oli kaikki, mitä minä halusin sanoa ja odottelen hedelmällistä keskustelua ja hyvää yhteistyötä. Ja näin muodoin avaan keskustelun jäsenille jos te haluatte reagoida tai esittää vastalauseita tai suosituksia, kysyä kysymyksiä. Mr. Le Breton. Le Breton. Euh, oui, moi personnellement, je... Henkilökohtaisesti katson, että auto-onnettomuuksista korvauksien hakeminen rajatyötyissä tapauksessa aiheuttaa ongelmia. Vanhemmista ajat ovat erilaisia maasta toiseen. Tämä ei helpota asiaa ja kuten te totesitte, käytännössä on neljä eri ratkaisua tähän ongelmaan. Minä näen lähinnä kaksi ratkaisua. Kahden ratkaisun välillä täytyy valita. Joko lisätään tiedottamista keinolla millä hyvänsä. Tai sitten toiseksi toinen vaihtoehto, että harmonisoidaan sääntöjä, jotka liittyvät vanhemmisaikoihin. Uskoakseni meidän pitäisi kallistua tämän ensimmäisen ratkaisun puolelle, että tiedottamista täytyy parantaa. Tämä auttaisi jo pitkälti korjaamaan näitä ongelmia. Mrs. Äh, merci, äh, merci. Kiitoksia kovasti. Kiitoksia puheenjohtaja. Jos oikein ymmärsin, niin te esittelijänä äh, esitätte tämän tekstin nimenomaan pyytääksenne komissiota toimimaan, koska parlamenttihan on jo todennut, että jonkinlainen kiire tai ainakin välttämättömyys on meillä tässä käsillämme, meidän täytyy toimia. Ja on tärkeää, että jäsenvaltioiden välille saadaan jonkin sortin harmonisaatiota, ja kyllä me parlamenttina varmasti voimme eh, ehdottaa edes jonkinlaisia minimielementtejä, jonkinlaista koordinaatiota edes, koska eh, tietohan on ihan mukavaa, mutta usein sitä saa siinä vaiheessa, kun on jo liian myöhäistä. Ja siksi on vaikeaa tulla hyvin tiedotetuksi, vaikeaa saada selville asioita. Ja ajattelenpa mikä meidän roolimme parlamenttina on. Meidänhän täytyisi olla kansalaisten palveluksessa. Yhä enemmän ja enemmän kansalaiset kulkevat rajojen yli. Kyllä tämä varmasti olisi käyttäjä, tien käyttäjille hyvä asia, jos me voisimme parantaa tiedon saatavuutta ja harmonisointia. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Minäkin odottelen hyvää yhteistyötä teidän kanssanne. En näe muita puheenvuoropyyntöjä, joten ehkä voimme lopettaa nyt tämän keskustelun tähän tältä erää. Ja menemme kohtaan 18. Meillähän on Kiovan Ukrainan valtuuskunnan kanssa keskustelu. Eli keskustelu Kiovan Ukrainan lähetettävästä valtuuskunnasta. Voinen kertoa läsnä oleville jäsenille, että neljä jäsentä kaiken kaikkiaan oli matkustamassa Kiovaan, Hautala, Bergeron, Uspaski ja minä itse. Tämä, tämä valtuuskunnan tavoite ja ylipäänsä päämäärä perustui meidän toimivaltaamme, joka liittyy oikeudelliseen yhteistyöhön siviilioikeuskysymyksissä. Ja tietysti retkemme tarkoitus liittyy muihinkin tämän alueen toimivaltoihin. Me matkustimme siltä pohjalta, että tämä meidän matkamme lähtökohta oli se, että ratifiointiprosessi on nyt umpeutumassa Ukrainan sopimuksen kanssa. Ja täytyy sanoa, että tämä retkemme oli ajankohtainen, oikea-aikainen. Ukrainassa uudistetaan oikeusjärjestelmää Ja EUllahan on missio, joka avittaa tätä oikeudellista uudistusta. EUMM Ukraine niminen sellainen. Ja se tekee yhteistyötä Ukrainan viranomaisten kanssa. On tehnyt niin jo heinäkuusta 2014 alkaen. Uudistus on radikaali ja meillä oli mahdollisuus keskustella siitä Ukrainan parlamentin jäsenten kanssa. Me kuulimme koalition hallituksen ja myös opposition jäseniä. Eli meillä oli kyllä mahdollisuus kuulla erilaisia näkemyksiä tähän uudistukseen. Matkamme oli myös Intavaliokunnan valtuuskunnan matka. Eli meillä oli yhteinen matka ja Intavaliokunnan jäsenet keskittyivät kaupallisiin, kaupallisiin asioihin, kaupalliseen yhteistyöhön, mutta oli ihan hyvä asia tehdä tällainen yhteinen matka, koska oikeusjärjestelmän uudistaminen Ukrainassa on saattaa olla heikko, huono asia mahdollisille sijoittajille, ulkomaisille sijoittajille. On todettu, että vasta tämän uudistuksen, vasta silloin kun uudistus on toteutettu ja täytäntöön pantu, niin vasta siinä vaiheessa sijoittajat ehkä saavat lisää luottamusta sijoittaa Ukrainan. Ukrainan parlamentissahan siis vierailimme, mutta sen lisäksi tapasimme presidentin, tulkki korjaa korkeimman oikeuden presidentin ja hänen kollegoitaan. Me järjestimme Boroshenkon kanssa niin ikään tunnin mittaisen kokouksen ja tämän lisäksi tapasimme korruption torjunta viranomaisen. Joten voidaan todeta, että valtuuskunnan ohjelma oli erittäin tiivis molempina päivinä. Ehdimme tuskin edes syödä. Oli niin paljon kokouksia. Ja esityslista täynnä tavaraa. Hautala esitti sellaisen ajatuksen, että tämä matka oli niin tärkeä ja niin ajankohtainen, että meidän valiokuntamme tulisi ehkä harkita samankaltaisia valtuuskuntamatkoja muihin vastaavanlaisiin maihin, muun muassa Moldovaan ja Georgiaan. Tässäpä oli kaikkein tärkein tieto minun puoleltani. Katsonpa tässä nyt Haroldia, unohdinko jotain? Jäikö jotain kertomatta? Eipä tainnut. No hyvä. Niin. Jos jäsenillä on kysyttävää tästä asiasta, niin mielelläni vastaan. Miehän olen nyt ainoa Ukrainassa käynyt joka on vielä tässä salissa. Meitähän oli siis neljä, mutta minä olen nyt täällä yksin. Mr. Mm, Kester. Kester. Ja, eine Frage würde mich dann doch interessieren. Äh, Yksi kysymys vielä kiinnostaisi tässä Subar. Kerroitte näitä mitä erilaisia tapaamisia ja ja minkälainen se aikataulu oli ja mitä teillä oli. Mikä oli äh, teidän yhteenvetonne siinä? On, on, onko tämä nyt sitten tämä Ukrainan matkalla todella oikeusvaltiota kohti? Tässä on tietysti meillä nationalistisia ja fasistisia äh, osioita myöskin olemassa. Öö, oliko siellä, no kuulitteko näitä keskusteluja heidän kanssaan ollenkaan? Tässä oli, millä tavalla ajattelisitte tätä demokraattisesti voin, voin, lähestää? My comment to this question would be... Minun vastauksen tämän kysymykseen oli ensinnäkin se, että tehän tiedätte, että fasistiset voimat epäonnistuivat hävisivät edellisissä Nagoya Radan vaaleissa, joten vaikutusvaltaansa on suhteellisen minimaalista. Minun täytyy sanoa kyllä, että lainsäädäntöpuoli oikeuslaitoksen uudistamisen yhteydessä on hyvinkin rohkea ja pitkälle menevää. Ja mikäli se pistettäisiin kunnolla täytäntöön, lainsäädäntö johtaisi merkittäviin askeleisiin kohti todellista oikeusvaltion periaatetta Ukrainassa. Toistaiseksi Ukraina on hoitanut tätä lainsäädäntöprosessia ja tietystikin sitten tulee vielä täytäntöönpanoon vaihekin eteen. Sekin vaikuttaa hyvin haastavalta, suoraan sanottuna näin kauniisti muotoiltuna. Eine Nachfrage. Yksi lisäkysymys. Tärkeä aihe Ukrainassa on Itä-Ukrainan rooli ja federalistisempi oikeusjärjestelmä mahdollistaisi sen, että näillä alueilla olisi enemmän itsemääräämisvaltaa. Oliko tällä keskustella mitään siellä teidän matkan yhteydessä. Uh, Tuolla tuotakin asiaa käsiteltiin, mutta ei kovinkaan syvällisesti eikä laajalti. Se mainittiin vain ohimennen silloin, kun minä puhuin investoinneista Ukrainaan toteamalla, että vaikkakin itäosa on tällä hetkellä epävakauden tilassa. Tämä ei silti periaatteessa estä mahdollisia sijoittajia tekemästä investointeja. Suurimmat esteet liittyvät oikeuslaitoksen tilaan tänä päivänä. Emme keskustele Itä-Ukrainasta sen kummemmin. So, uh, I don't... Joten nyt en näe muita puheenvuoropyyntöjä. Siirrymme sitten kohtaan 19. Olen esittelijänä tässäkin kohdassa. Suokaa anteeksi. Aion puhunut tsekkiä, niin tästä tulee vähän mielenkiintoisemman teidän kannaltanne.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 me olemme äh, äh, laatineet tähän lausunnon vastuu, veto, vetovaliokunta. Veto vastaan on tässä tämä perustussopimusvaliokunta. Siellä tässä on äh, tarkoitus miettiä, millä tavalla julkinen tai suuri yleisö suhtautuu Euroopan unioniin ja millä tavalla voisimme sitten näitä instrumentteja parantaa ja millä tavalla voisimme antaa tässä korttamme kekoon. Ei tämä ainakaan pidä estää tehokkuutta ollenkaan, enkä ole todennut, että tässä sitä on tehnytkään. Tässä minusta ne toimenpiteet, mihin on tartuttu, menevät oikeaan suuntaan ja pitää oikeastaan vielä panostaa sen perusteellisempaan valmistelevaan työhön. Tässä meillä on erilaisia sopimuksia pohjalla. Meillä oli Arta, Arta 15 Euroopan unionin toiminnasta pohjana. Ja siteeraan tässä sen tarkoituksena on varmistaa sitten, että julkisten viranomaisten hallinto on asianomaisesti järjestetty niin, että se on asianomaisesti, asianmukaisesti suhteessa kansalaisyhteiskuntaan ja sen toimijoihin. Sitten sen artiklan siis 15 kolmas osassa, sata, kolmannessa alakohdassa todetaan, että, että kaikki, kaikki kansalaiset ja kaikki henkilöt, jotka, joilla on kotipaikkaoikeus tai oikeushenkilö ja luonnollinen henkilö, joka asuu Euroopan unionissa, täytyy olla pääsy, jokaisella henkilöllä täytyy olla pääsy näihin EUn toimielimiin ja saada käsinsä niiden asiantuntijoita että näistä on eri kuulemistilaisuuksissa ja selvityksissä pohdistettu ja me olemme valiokuntana olleet mukana yhteistyössä näissä hankkeissa, joissa on pyritty selvittämään näitä tilanteita. Tässähän on pyritty myöskin varmistamaan sitten lausunnolle riittävää pohja minä, minä en ajattele tässä lähinnä niinkään, että sitä käsiteltäisiin yleisellä tasolla pelkästään, vaan että me, että me e, tavallaan keskittyisimme sitten vain niihin aihe- aihealueisiin, jotka kuuluvat meidän toimivaltaamme. E, vaikkapa e, al- alku, al- alkuperäisiin tekstien ja asiakirjojen synnyttämiseen ja kirjoittamiseen, että ne tehtäisiin sitten mahdollisimman järkevästi ja avoimella tavalla. Ja tässä on tarkoitus sitten pyrkiä pitää vähän läheistä yhteistyösuhdetta sitten äh, yllä vastuuvaliokunnan kanssa tekstin mahdollisimman hyväksi saattamiseksi aikataulusta sitten vielä sen verran, että muutosesityksille olisi 19. marraskuuta ja äänestys on määrä pitää valiokunnan ylimääräisessä kokouksessa äh, äh, Strasbourgissa joulukuussa. Tämä minun osaltani voimme vain pahoitella sitä, että ettei Hautala ole paikalla tässä, tässä, tässä vaiheessa valitettavasti, että hän voisi osallistua tähän keskusteluun. Ja hänen, hänellähän olisi tässä paljon sanottavaa, mutta mutta olen kuitenkin nyt sitten jään odottamaan, onko teillä jotain keskustelu, kommentteja tähän. Aiemmin. Tämä oli tämä kielinen osuus nyt sitten minulta. Muita. Uh, well, I do not see any... Ei tässä ole puheenvuoropyyntöjä ollenkaan, joka aika mm, lailla sitten vielä pohjan tältä mielipiteen vaihdolta, eh, keskustelulta. Varmaankin sitten kaikki harvat paikalla olijat ovat täsmälleen samaa mieltä siitä, mitä sanoin. Kiitokset kaikille, jotka otitte osaa tämän aamun kokoukseen ja jatkamme kokoustamme